La Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Hyvät kollegat, kokous jatkuu. Eilisen kokouksen pöytäkirja on jaettu. Jos siihen ei ole kommentteja, voidaan katsoa eilinen, eilisen